näitä delegoituja säädöksiä pankista 2014 ja sitten eikö ole se prosessia kolmessa maissa tänään. Esityslistalla on delegoidut säädökset, joilla tarkistetaan dele- asetusta 2014. Siinä pääasiana on se, että otetaan mukaan infrastruktuuriomaisuuserä solvenssipuitteisiin mukaan – Normaalinen parlamentaarinen neuvoston valvonta-aika on kolme kuukautta keskustelun jälkeen. Näette, että neuvottelutiimi on pyytänyt asiassa lykkäystä, mitä tulee tähän tarkastelukauteen. Ja, on se, ja tässä pyytäisiin esittelijä, herra Valsia puhumaan. Toivottavasti tervetuloa myös Natalie Bessin ja Dustin Crane, joka tulee EIOPasta. Olkaa hyvä. Herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ich ähm, habe heute Morgen ein paar... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin tänä aamuna minulla on muutamia kommentteja enemmänkin. Ensinnäkin haluaisin puhua jonkin verran infrastruktuuriinvestoinneista. Komissiohan on käsitellyt tätä asiaa ja ehdottanut infrastruktuuriluokittelua, jossa esitetään muun muassa erityi tai esitellään muun muassa erityisiä riskejä. EPP kyllä täysimittaisesti tätä tukee. Komission luonnos ei kuitenkaan tullut riittävän ajoissa, jotta me olisimme voineet julkaista tämän vuonna 2015. Ja parlamentin ää, äh, tarkistukset ovat kyllä varmasti komissiolle tuttuja. Komissio tuskin yllättyy niistä. Komissiohan äh, työstää tällä hetkellä äh, uusia infrastruktuurisuunnitelmia Minusta olisi hyvä, jos komissio esittelisi nämä suunnitelmat, eikä jättäisi meitä pimentoon omista suunnitelmistaan. Lainsäätäjän pitäisi tietää, minkä vuoksi muutoksia tehdään ja minkälaisia muutoksia tullaan tekemään ja miten ne sopivat tähän pakettiin. Mitä tulee delegoituihin säädöksiin, niin EPPnä olemme panneet merkille – että komissio on ehdottanut kaikkea yhdessä, yhtenä pakettina. Se on ongelma. Se on toimielinten välinenkin kysymys. Ja komissio on tietoinen tästä asiasta. Meille parlamenttina tämä on kuitenkin tärkeä asia. Ja tästä puhutaan edelleenkin infrastruktuuriinvestointina ja me olemme sitä mieltä, että yhteislainsäätäjillä on oikeus tehdä tarkistuksia ennen kuin lainsäädäntöä aletaan panna täytäntöön. Me emme etene tässä tavanomaisen lainsäädäntömenetelmän mukaisesti. Me emme saaneet asiakirjan luonnoksia – Me saimme olla paikalla vain tarkkailijoina. Jopa ei myöskään kuultu niistä seikoista, joiden osalta konsultaatio kuitenkin on normaali menettely. Se tulisi saada, saattaa päätökseen ja olisinkin tyytyväinen, jos komissio voisi saattaa asiakirjat käyttöömme niin, että me tiedämme, mitä aiotte näistä asioista sanoa. Ja vielä yksi asia. Tehän tietäne, tiedätte varmaankin, että me tuemme tätä asiaa kokonaisuudessaan, mutta sisämarkkinat eivät välttämättä aina ole peruste muutoksille, koska pääomamarkkinaunioni ei ole todellakaan mikään blankkosekki komissiolle. Instituutioiden väliset järjestelmät ovat asia, joita, joita tulee kunnioittaa. Jos niitä ei kunnioiteta, koituu sellainen riski, että komissio löytää edestään stop-merkin. Yhteenveto. On tärkeää saada turvallisuutta, suunnitteluturvallisuutta tulevaisuutta silmällä pitäen. Se on pidettävä mielessä valmisteluvaiheessa ja on myös varmistettava se, että eh, eri yritykset saavat olla mukana. Solvenssi 2 soveltaminen on melkoinen eh, muutos tästä flat rate-lähestymistavasta riskipohjaiseen lähestymistapaan. Varmuutta tarvitaan, yritykset tarvitsevat juridista varmuutta ja käytännölliset säännöt. Meidän täytyy varmistaa se, että muutokset ovat selkeät ja erityisesti sellaiset muutokset, joita tehdään lakeihin. Euroopan parlamentin ei tule hyväksyä sitä, että komissio yleen katsoo lainsäätäjän erioikeudet ja vapaudet. Sitä ei voida hyväksyä, että parlamentti ei saa tietoa etukäteen luonnoksesta. Ja haluaisin vielä vahvistaa sen, että me emme ole saaneet tietoa etukäteen, minkälaista kuulemista ei järjestetty tai ainakaan mitään sellaista, joka ansaitsisi konsultaation nimen. Me emme voi toimia kumileimasimena kaikelle sille, mitä meidän eteemme tulee, kun kyse on pää, pääomamarkkinaunionista. Ja kysymykseni kuuluukin, millä tavalla komissio aikoo varmistaa sen, että parlamentti saa kattavaa tietoa tästä asiasta alusta alkaen? Ja toinen kysymys, miten komissio varmistaa sen, että lainsäätäjien roolia kunnioitetaan triloginkin aikana? Ja miten kolmanneksi komissio aikoo varmistaa sen, että direktiiviä ei muuteta ennen, ää, ei, ei transponoida ennen kuin sitä on saatu muuttaa? Ja Miten komissio varmistaa sen, että perusta on riittävän luja ja vakaa niin, että muutoksia lainsäätäjien mandaattiin ei tule? Thank you. Kiitoksia. Nyt varmasti voidaan antaa puheenvuoro komissiolle. Sitten on neuvottelutiimin vuoro Natalia Berger. Um, thank you very much, Chairman Gualtieri. The, the Commission is keeping the... Niin, kiitoksia. Komissio kyllä ottaa huomioon Euroopan investointisuunnitelman ja pääoma markkinaunionin hankkeenkin. Me olemme saaneet tukea parlamentilta ja parlamenttihan pyysi meitä viime heinäkuussa esittämään lainsäädännöllisiä ja ei-lainsäädännöllisiä ehdotuksia niin pian kuin mahdollista, jotta saadaan täysin integroidut EUn pääomamarkkinat. Yksi keino eteenpäin, kun halutaan luoda työpaikkoja ja saada aikaan kasvua, on se, että haetaan rahoitusta muualtakin kuin pankeista, jotta voidaan tukea eurooppalaisia hankkeita. Vihreä kirja helmikuulta 2015, joka koskee pääomamarkkinaunionia, antaa ymmärtää, että lisätyötä vielä tarvitaan, jotta voidaan löytää niin kutsuttuja equity investointeja sääntöjä kunnioittain. Tätä korostettiin myös kirjeessä, jonka äh, Gualtieri lähetti vuonna 2014 äh, Lord Hillille sen jälkeen, kun ensimmäinen Solvency 2 koskeva delegoitussäädös oli hyväksytty. Vuoden 2015 heinäkuun päätöslauselmassa pääomamarkkinaunionista parlamentti korosti sitä, että äh, jotta jotta PK-yritysten rahoitus olisi PK-yritysystävällistä, mm, niin tarvitaan oikea sääntelyympäristö. Tämän jälkeen EIOBA on tehnyt mittavaa työtä infrastruktuurien osalta ja komissio on hyväksynyt pääomamarkkinoita koskevan tai markkinaunionia koskevan ehdotuksen ja muutoksia myös delegoituihin säädöksiin kun nyt tarkastellaan tätä yleiskontekstia, niin vakuuttajilla on edessään alhaisten korkojen ympäristö ja sen vuoksi niiden täytyy monipuolista investointejaan eh, muun muassa investoimalla sellaisiin varaluokkiin, jotka eh, tuovat sekä tuottoa että turvaa, jotta voivat vastata pitkäaikaisiin vastuihinsa. Vakuut sijoittajilla on tällä hetkellä noin 10 eh, triljoonaa eh, varoina, ja investoinnit voivat eh, saada aikaan merkittävänkin eron taloudellemme, talou, tai vaikutuksen taloudellemme. Prioriteettien konvergenssi lähentyminen osoittaa, että pääomaan että, että Solvenssi 2, säännöt, pääomaa koskevat säännöt ovat paikallaan. Sitä tullaan soveltamaan täysimittaisesti kesällä vuonna 2016 ja yhteislainsäätäjien suhteen komissio haluaa parantaa vielä tämän viimeisen vaiheen ö, olosuhteita. Haluan pitää huolen siitä, että investoijat voivat tai vakuuttajat voivat investoida ö, sellaisiin hankkeisiin, joita, jotka ovat tarpeellisia, mutta samanaikaisesti sääntelyympäristön täytyy olla vakaa. Mitä tulee itse prosessiin, komissio on pyytänyt EUBalta neuvoa. Se teki kattavan tutkimuksen vuonna 2015 infrastruktuuriinvestoinneista ja se te- toteutti myös julkisen konsultaation. Tarkistus hyväksyttiin syyskuussa. Se oli samoilla linjoilla EIOBan neuvon, antaman neuvon kanssa ja se tapahtui sen jälkeen, kun olimme kuulleet asiantuntijaryhmää, eli Ejuba ja Ekonia. Ja komissio pitää tätä aika melkoisena kortena keossa, kun puhutaan pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelmasta. Nämä tarkistukset Solvensi 2, kakkosta koskevaan delegoituun säädökseen ottavat huomioon myös uuden riskiluokan se yksilöidään tiettyjen kriteerien perusteella, joihin kuuluvat muun muassa tietyt takuut, jotta voidaan arvioida riskiprofiili. Tämä kategoria ei rajoitu mihinkään sektoriin ja se mahdollistaa sen, että investoijat voivat investoida digitaalihankkeisiin, joita tarvitaan. Se mahdollistaa myös sen, että otetaan huomioon 2020-strategian tavoitteet, jotka koskevat osallistavaa ja älykästä kasvua. Kun ajatellaan näitä infrastruktuuriinvestointeja, ne hyötyvät aivan uudenlaisesta kalibroinnista. Ja on otettava tietenkin myös huomioon tarve investoida lii- riittävästi. Tämä uusi kalibrointi perustuu Ejoban neuvoon ja sen tarkoitus on poistaa esteitä vakuuttajilta, jotta ne voivat investoida turvallisiin infrastruktuurihankkeisiin. Erityiset riskienhallinta vaatimukset edellyttävät sitä, että vakuuttajat ryhtyvät riittäviin varotoimiin, ovat riittävän varovaisia ja tämä <clears throat> tarkoittaa sitä, että riittävä varovaisuutta tullaan noudattamaan investointienkin osalta. Tämä tarkistus sisältää myös lisätoimia, joiden tarkoitus on tukea investointeja infrastruktuuriin ja pk-yrityksiin. Tällainen siis pitkä, pitkäaikaisille investointirahastoille, jotka investoivat lähinnä infrastruktuurihankkeisiin ja pitkää, pitkää raho, pitkäaikaista rahoitusta tarvitseville, tarvitseviin yrityksiin on myös otettu huomioon. Asetushan tulee, tuli toimeen, voimaan, astui voimaan tänä vuonna. Tämä tarkoittaa sitä kaiken kaikkiaan, että pienemmätkin vakuuttajat voivat investoida infrastruktuurihankkeisiin. Tämän lisäksi, kun puhutaan monenvälisistä kauppafasiliteeteista, niitä pidetään noterattuina yrityksinä, joita koskee myös rahoitusvälineitä koskeva lainsäädäntö. On tärkeää, että yhteislainsäätäjät voivat toimia täysimittaisesti niin, että erilaiset kannustimet pk-yrityksille otetaan myös huomioon. Olemme suunnitelleet myös seitsemän vuoden siir, seitsemän kuukauden siir, siirtymävaihetta, mikä tarkoittaa sitä, että että ykkösvaiheen siirtymätointa voidaan soveltaa asianmukaisella tavalla. Tämä parannus tulee myötävaikuttamaan parempiin sääntelyoloihin. Sehän, ed- sehän on edellytys sille, että PK-yritykset voivat kukoista ja saada rahoitusta. Tämä toimi rajoitetaan sellaiseen pääomaan, jota hankitaan ennen eh, ensimmäinen ensimmäistä 2016. Vaikka nämä investoinnit edustavatkin vain pientä osaa eh, vakuuttajien 10 triljoonan eh, potista, niillä on vaikutusta pk-yrityksille merkittävääkin vaikutusta. Johtopäätös. Tämä tarkistus solvenssi kakkosta koskevaan delegoituun säädökseen on tervetullut ja odotettu, ja se mahdollistaa sen, että voidaan toimia, ää, äh, toimia silloin, kun sääntöjä täytyy muuttaa. Se ta- turvaa investoinnit infrastruktuuriin ja myös, infra- ää, äh, myös pk-yrityksiin ja tietenkin vakuuttajien ää, ähm, vakavaraisuus otetaan huomioon. Tämä tarkistus oli tavallaan viimeinen mahdollisuus hieno säätää tätä Solvenssi 2 puitteistoa ennen kuin se tulee täysimittaisesti voimaan vuonna 2016. Sen tehokkuus perustuu oikea-aikaiseen hyväksyntään ja voimaan astumiseen. Sidosryhmät ovat tehneet paljon valmisteleva, valmistelevaa työtä ja ansaitsevat tämän uuden paremman sääntelyympäristön. Ja komissio aikoo tehdä kaikki muutokset nimenomaan näiden pohdintojen perusteella ja yhteislainsäätäjien toiveiden mukaisesti. Vuonna 2018 tulemme tarkastamaan vielä uudemman kerran tätä asiaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitoksia. Tämä oli Bersanin tämän puheenvuoro. Justin Reille EIOPasta. Thank you very much, Mr. Chairman. EIOPA, welcome. Kiitoksia puheenjohtaja. EIOPA on tyytyväinen näistä aloitteista tukea pitkäaikaisijoitusten ratkaisu, jotka ovat avainasemassa samanaikaisesti, niin kuin komissio sanoi, aloitteella pitää varmistaa, että puitteet tällaiselle investoinnille heijastelevat todellisia riskejä mitä tulee infrastruktuuriin pitkä, pitkän aikavälin että sovittaa tämän hyvin pitkän aikavälin vakuutusvastuisin, vaikka se lisää portfolion monimuotoisuutta kuitenkin. Täytyy lisätä infrastruktuurituotteet, voivat olla monimutkaisia ja vaativat huomattavaa riskihallinta-asiantuntevuutta. Komissio jo viittasi, ei jopa neuvoihin tässä asiassa. Ohjelman mukaan olemme ehdottaneet tällaista erillistämislähestymistapa Solvenssi 2 perusformulan mukaisesti, kun investoidaan tällaisiin hankkeisiin. jopa ohjeiden mukaan sopivien kohteiden täytyy tyydyttää ennustettavuus, mitä tulee kassavirtaan. Sopimuspuitteen pitää olla vahva ja pitää kestää erilaisia stressitilanteita. Ehdotettu lähestymistapa todellakin vähentää riskejä infrastruktuurisijoituskysymyksiä, mitä tulee omaan pääomaan ja velkaan, mutta ei jopa ehdottaa vahvaa riskijärjestelmää. E, investoijat harjoittavat tarvittavaa huolellisuutta ennen investointeja ja kirjallisessa muodossa vartioidaan, seurataan altistumista ja tehdään jatkuvasti riskitestejä kassavirrasta. Ei jopa, niin kuin komissio sanoi, konsultoinut laajasti lyhyesti ennen kuin on viedään ohjeistuksemme loppuun. Olemme todella analysoineet tämän asian huolella ja siksi ehdotuksemme ovat hyvin perusteltuja ja tasapainoisia. Kiitos. Kiitoksia. Nyt voin puhua ryhmäni nimissä. Varjoesittelemme jo paikalla. Sitten me jatkamme muiden poliittisten ryhmien kanssa ja esittelijä sitten vielä saa puheenvuoron. Täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti ST-ryhmästä me tuemme näitä delegoituja säädöksiä. Itse asiassa pyysimme tätä, niin kuin meille tässä muistettiin. Tämä on osa pyrkimystä parantaa huonoa kannustin järjestelmää, joka nyt vaivaa rahoitusmarkkinoita ja kun rohkaistaan pitkän aikavälin sijoituksiin, tätä pitäisi pitää riskin kannalta hyvänä asiana, koska likviditeetin riski ja tavallinen riski ovat kaksi eri asiaa. Henkilökohtaisesti minun täytyy sanoa, että olen hämmästynyt, kun kuulin, että on ollut tällaiset tiukka keskustelu tästä kohdasta. Tietysti se seikka, jonka esittelijä otti esiin koskien parlamentin informaatiokonsultaatio-oikeutus on tärkeä kysymys. Ja pahoittelen jopa sitä, että nämä erityiset kysymykset, jotka esittelijä otti esille, eivät saaneet vastausta komission puheenvuorossa. Komissio esitteli erittäin hyviä argumentteja. Nehän ovat tämän delegoidun säädöksen pohjalla – mutta samanaikaisesti ei kuitenkaan vastannut tähän erityiseen kohtaan, jonka esittely otti esille. Se liittyy siihen, liittyy siihen, miten parlamentteja tässä asiassa on kuultu ja tiedotettu. Meidän ovat tietenkin erittäin tärkeitä kysymyksiä, joten ymmärrän kyllä, että neuvottelutiimi on tyytymätön menettelytapaan kuitenkin johtuen siitä, kuinka tärkeästä delegoitusäädöksestä on, on kyse, kun pyritään kannustamaan pitkän aikavälin investointeja siksi e- EFSassa ja ELTIFissä, niin, tai ESMassa, niin tässä meillä parlamentissa on tärkeä rooli, kun tähän on pyritty. Mielestäni meidän pitäisi huolella parlamenttina pyrkiä vaatimaan tätä kunnollista tiedottamista ja osallistamista – vaikka siihen saattaa liittyä sellaisia vaikutuksia, että syntyy, voidaan viivästyttää tärkeitä rakennuskappaleita ajatellen kokonaiskasvu- ja investointistrategiaamme. Tämä on tällainen poliittinen kommentti, jonka halusin tehdä komissiolle, ei EIOPalle ja myös neuvottelutiimille. Sitten Ashley Fox seuraavana. Thank you, Chairman. Can I say that my group uh, welcome. Meidän ryhmämme on tyytyväinen tähän infrastruktuurin suosiolliseen kohteluun ja tuemme sitä, että tällä otettiin käyttöön. Infrastruktuuriinvestoinnit ovat tärkeitä elpymisen, taloudellisen elpymisen kannalta ja, ja mitkä tahansa järkevät toimet ovat tässä tervetulleita. Olen myös tyytyväisiä, että viime kuussa parlamentti halusi kuulla infrastruktuurikysymyksessä on se, Me odotamme tuloksia tästä ja toivottavasti voimme jatkossakin parantaa Solvenssi 2 delegoituja säädöksiä sen mukaisesti. Meidän pitäisi edistyä varovaisesti ja hyväksyä, että mitkä tahansa tulevat muutokset pitää perustella eh, faktoilla. Olemme myös huolissamme siitä, että vääristetään käyttäytymistä, kun korostetaan liikaa tietyn tyyppisiä investointeja kun toiset, kuten esimerkiksi yritysobligaatiot tai asuntomarkkinat ovat olleet yhtä arvokkaita. Puheenjohtaja ymmärrät, että jotkut kollegat haluavat nähdä parlamentin valvontakauden pidentyvän, jotta saataisiin lisäselityksiä komissiolta tietyissä kysymyksissä. Minusta olisi parempi jatkaa asiassa ja hyväksyä nämä säädökset ilman viivytyksiä, vaikkakin ymmärrän kyllä, kuinka tärkeää on varmistaa, että on tarpeeksi aikaa valvonnalle myös. Minä toivon, että kollegani Ekonissa pystyvät hälventämään mahdolliset epäilyksensä ja toivon, että voimme hyväksyä valvontakauden jälkeen tämän säädöksen puheenjohtaja. Lopuksi vielä kysymys kollegoillemme EIOPassa ja komissiossa. Ja nyt, mil, silloin kun laadimme Solvenssi 2 lainsäädäntöä, muistaakseni siihen meni kaikin viisi vuotta, samanaikaisesti veimme parlamentissa läpi erilaisia lainsäädäntöjä koskien luottoluokituslaitoksia. Ja lainsäädännössä koskien näitä luottoluokituslaitoksia sanotaan, että pankit, rahoitusalan instituutit, niiden ei pitäisi liikaa luottaa näihin luottoluokituksiin. Ja samanaikaisesti Solvensi kakkosessa me kirjoitimme lainsäädäntöön tiettyjä viittauksia luottoluokituslaitoksiin, luottoluokituksiin. Tiedän, että kollegat tänä aamuna fiksusti pystyivät välttämään tällaisen viittauksen. Odotin, että he olisivat jotakin sanoneet luottoluokituksesta, mutta he onkin onnistuivat esittämään kantansa ilman viittausta näihin laitoksiin. Voisivatko he kenties selittää, miten he sovittavat yhteen lainsäädännön, jonka hyväksyimme luottoluokituksesta, sen, ja vi, miten se liittyy erityisen viittaukseen Solvenssi kakkosessa? Thank you. Um, so I don't see Sylvie Goulart, so Marisa Mathias. Marisa Mathias. No, onkin, hänkin pois sitten Sven. Thank you. Kiitoksia, puheenjohtaja. On oikein hieno asia, että meillä on nyt mahdollisuus keskustella tästä asiasta. Jotta tämä asia nyt saataisiin oikean kontekstiinsa, niin täytyy tehdä ero toisaalta niiden säännösten välillä, jotka tukevat infrastruktuuria, ja toisaalta pääomaan siirtymistä koskevien sääntöjen kanssa. Ja sitten meillä on tietysti argumentteja itse aiheesta ja toisaalta prosessista, joten olkaamme nyt selvillä vesillä. Kun me aloitamme tämän pääoman siirtämisen, siirtämishankkeen, niin kukaan ei oikeastaan sitä pyytänyt. Sitä ei kukaan pyytänyt. Ja nyt laajennamme olemassa olevaa pääoman siirtohanketta niihin pääomiin, jotka sijaitsevat kolmansissa maissa. Ja nyt me tuemme siis alhaisempia pääomavaatimuksia myös niiden investointien osalta, jotka eivät liity pörssiyrityksiin, kun aiemmin rajoitettiin ainoastaan pörssiyrityksiin, joten me olemme pyrkineet antamaan kannustimia avoimella tavalla. No, nyt tätä koko skaalaa laajennetaan. Tämä liittyy siis substanssiin. Sitten itse prosessista, niin ja tietysti substanssista puheen ollen vielä, niin tämä kalibrointi, eli pääomavaatimusten vähentämisen kalibrointia ei ole esitetty asianmukaisella tavalla, joten Jopa minun tietojeni, äh, minun saamieni tietojen perusteella ei toiminut. Se ei sisältynyt myöskään esitykseen, joten haluaisin äh, kysyä vielä Iopalta, oliko sitä kuultu, oliko se antanut ohjeita äh, pääoman siirron tähän puoleen. Ymmärtääkseni asiantuntijaryhmässä keskusteltiin siitä, miten infrastruktuurimahdollisuuksia voitaisiin laajentaa. Ja sen jälkeen Ranska esitti toivellistan tälle asiantuntijaryhmälle, mutta kukaan, <clears throat> yksikään muu jäsenvaltio, paitsi Italia arvon puheenjohtaja, ei tukenut sitä. UK e ei puoltanut, Saksa ei puoltanut, kukaan muu ei puoltanut ainoastaan, mutta komissio kaikessa viisaudessaan lisäsi myös tämän elementin tähän delegoituun säädökseen. Ja prosessin kannalta tämä ei ollut kyllä millään muotoa toivottu asia. Ja jos komissio toimisi vastuullisesti, se poistaisi tämän osion kokonaan tekstistä, jotta se ei vaarantaisi sitä, minkä suuri enemmistö jäsenvaltioista on jo hyväksynyt tai suhtautuu konsensushenkisesti. Ja kun puhutaan infrastruktuureista, niin haluaisin mainita sen, että meidän näkökulmastamme me tietenkin puolamme sitä, että annetaan vakuuksia ja kannusteita kestäville infrastruktuurihankkeille, mutta kyllä tässäkin kohtaa meillä on näitä varovaisuussääntöjä. Ja on kiintoisaa nyt lukea, että aktuaarien assosiaatio, kuulla mitä, mitä he ovat mieltä siitä, mitä komissio on, on ehdottanut. Kun tarkastellaan asiaa systeemiseltä kantilta, meidän mielestämme on tarpeen olla huolissaan siitä, kuinka mutkikkuus, kompleksisuus lisääntyy, ja tämä kaikki perustuu vain heikkoihin oletuksiin. Tässä yhteydessä täytyy mainita, että IOPAN malli ei kyllä läpäilisi aktuaarien mallintamistandardeja. Ja siksi tässä meidän mielestämme on liiallista riskiä ja haluaisimme kuulla enemmän kalibraatiovirheistä ja niiden seuraamuksista tästä konsultaatiopaperista, asiakirjasta. Kun ajatellaan poliittisista riskeistä koituvia systeemisiä riskejä, niillekin tulisi antaa sijaa kuulemisessa. Ja tämä meidän mielestämme puuttuu koko tästä käsittelystä kun otetaan huomioon tämä uusi varakategoria. Infrastruktuurihankkeet voivat nekin sisältää riskejä. No, enpä enää enempää puhu, mutta tämä, tämä oli site, sitaatti aktuaarien yhdistyksen kirjeestä tai asiakirjasta. Sanoisin, että, vois, että nyt teidän olisi hyvä kommentoida itse substanssia, koska tässä ei ole kyse järjestöstä, joka koostuu kestä tahansa, vaan tässä on todella ammattilaisten järjestö, ja he ovat huolissaan asiasta. Voitteko kommentoida tätä kritiikkiä? Uh, I have, uh... Nyt Danuta Hübner ja sitten Pervansperäs. Minulla on tässä vain kysymys kansalaisena täällä. En ole ollenkaan mukana tämän asian käsittelyssä, mutta toistaa, mitä Sven Giegold äsken sanoi siirtymävaiheesta. Haluaisin kysyä komissiolta yhtä selvennystä PK-yrityksiin liittyvästä, liittyvistä kysymyksistä koskien juuri tätä säännöstä, koska ymmärtääkseni osakkeet, joita PK-yritykset laskevat liikkeelle, sitä ei yleensä lista notarta pörssiin ja komissio tässä sanoi, että tämän delegoitun säädöksen kautta poistetaan myös kannustumia, kannustumia että investoidisikaan pk-yrityksiin, joten miten tämä liittyy ja miksi on niin vaarallista ottaa pk-yritykset mukaan, jotka nyt useimmiten eivät ole pörssissä. Miten tämä voidaan perustella. kysymyksen, jonka komissiolle, haluaisin tietää, mikä on pk rooli ja kärsivätkö ne, jos emme hyväksyntä mukaan tähän siirtymävaiheeseen, kuinka suuri riski tähän liittyy ja mitä näytte poistaa tämän mm, esteen investoinneille. Tervans Peres. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. minulla on raskas vastuu tässä aiemmin, kun olen johtanut tätä valiokuntaa. Muistan Solvensi 1 neuvottelut, tai ollaan ainoa tässä salissa, jolla tämä etuoikeus aikanaan oli. Ja nämä olivat varsin pitkät, raskat neuvottelut. Ja yksi haaste, joka vain suureni koko ajan neuvotteluissa oli riski siitä, että saavutetaan taso yksi, jossa oli, joka oli varsin lyhytnäköinen, mitä tuli asian osallistumiseen. Se oli tavallaan pohjahuko neuvottelulle ja tämä vaihdettiin tavallaan sisämarkkinoiden avoimuuteen ja joidenkin jäsenvaltioiden vaikutuksesta riskin määritelmä liittyy yhteen vuoteen. Teidän neuvonantajanne kuului kyllä myös neuvotteluihin, puheenjohtaja. Hän muistaa sen varsin hyvin ohimennen sanottuna. Neuvottelujen ajan, silloin kun kriisi oli tavallaan asettautumassa koko Eurooppaan, ymmärtää hyvin, minkälaisen riskin otimme tältä kannalta katsottuna. Siksi komission ehdottoman delegoitu säädös on mielestäni täysin linjassa sen korjauksen kanssa, jota tässä nyt kaivataan. Niin jotkut täällä kollegat ovat viitanneet neuvoston kantoihin. Minusta kuitenkin tuntuu, että tässä valiokunnassa me kaikki tuimme Junckerin suunnitelmaa. Ja ehdoton ennakkoehdotus EUlle oli löytää resursseja rahoittaa pitkän aikavälin sijoituksia. Otettiin se sekin ajatus, että 315 miljardia Junckerin suuntaan olivat vas- vain tällainen merkki markkinoille ja niiden toimijoille. Ja kun ajatellaan sitä markkinatoimijoita, joilla on parhaat mahdollisuudet varmistaa yksityisen sektorin osallistuminen investointien puolesta, jotka olisivat pitkäaikaisia, niin silloin tietenkin käännetään aina vakuutta, vakuutussektorin puoleen. Ja tässä mielestäni komission delegoitu säädös on varsin tervetullut. Sitä odotetaan myös yhtenä eh, tekijänä, joka vaikuttaa siihen ohjelmaan, josta komissaari Hill puhui, kun hän puhui pääomamarkkinaunionista. Minusta niin tuntuu pikemminkin siltä, että tässä on jo kiire lähettää tällainen signaali markkinoille pitkän aikavälin investointien puolesta. Jos tässä pitää kritisoida jotain, niin sitten täytyy arvostella infrastruktuurin määritelmä, joka on ehkä liian kompleksi eikä kuitenkaan tarpeeksi laaja. Mutta kaikki toimenpiteet, joiden mukaisesti lykättäisiin vielä delegoidun säädöksen voimaantuloa, niin mielestäni silloin toimitaan vastoin sitä, mitä itse olemme peräänkuuluttaneet jatkuvastikin tässä valiokunnassa, joten rehellisesti sanottuna minä tunnen epäilymme varauksemme tietyissä kysymys- kysymyksissä, että meitä olisi esimerkiksi tarpeeksi kuultu ja niin edelleen. Mutta tässä kun kuuntelin EIOPAN ja komission vastauksia, en näe mitään syytä sille, että vastustettaisiin kyseistä delegoitua säädöstä. Päinvastoin mielestäni meidän pitäisi kannustaa komissiota siihen, että se tulee voimaan mahdollisimman nopeasti. Thank you and, uh... Kiitoksia. Ja nyt ehkä komissio ja ei jopa vielä voi vastata näihin kysymyksiin. Komissio, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja Gualtieri. Jos sallitte, pyrin käsittelemään näitä kysymyksiä siinä järjestyksessä kuin äh, ne esitettiin. Ja Vastaisin ensin esittelijä Baasin kysymykseen. Haluaisin toistaa komission lausunnon ilmaista, että komissio on halukas optimaaliseen yhteistyöhön esittelijän kanssa. Ja viittaisin vielä tulevaan työhömme siinä mielessä, että olisi hyvä, jos mahdollisimman varhaisessa vaiheessa voisimme keskustella asiasta, asioista – niin, että vuoropuhelu on mahdollista. Minä, me kaikki tiedämme, että delegoitu säädös saatiin, pää, saatiin valmiiksi kesän aikaan ja siinä oli hiukan kiirettäkin ja me olemme pahoillamme siitä, että emme voineet omistaa riittävästi aikaa vierailuille ja kahdenväliselle konsultaatiolle esittelijän kanssa joten toki tulevaisuudessa pyrimme varmistamaan sen, että normaalin konsultaation lisäksi, jonka me toteutimme toki kesällä, voimme varmistaa sen, että prosessi sujuu niin sutjakkaasti kuin mahdollista. Vastaisin Foxin kysymykseen. Äh, sehän koski delegoitujen säädösten ja asetuksen välistä suhdetta. Haluaisin tähdentää, että Solvenssi 2 hyväksyttiin vuonna 2009, eli ennen asetuksen CERA 3 asetuksen hyväksymistä. Sehän hyväksyttiin vasta vuonna 2012 jälkipuoliskolla. Ja asetus, joka koskee luottolaitoksia, estää mekan, sen, että mekanismisesti, mekanistisesti luotetaan luokituksiin. Ja toki me pyrimme toteuttamaan sitoumuksia kaikkialla, missä se on mahdollista, mutta tämä kielto siis koskee tätä mekanistista turvautumista luokituksiin. Ja tästä syystä, kun me valmistelimme, delegoimme, ei jopa kuulimme, pyysimme teknistä apua, niin pyrimme varmistamaan sen, että että tässä ei sitten luoteta mekanistisesti luottoluokituksiin. Ja siksi myös kelpoisuuskriteerit ovat niin vahvat. Toki me otamme vaarin Foxin kommentista, mutta toistaiseksi ei ole mahdollista muuttaa tätä ei, te, ei ainakaan delegoidun säädöksen tasolla, koska jos me nyt haluaisimme muutoksia tehdä, niin silloin me kajoaisimme lainsäädännön oleellisiin osioihin, eh, lainsäädännön, jonka yhteislainsäätäjät ovat hyväksyneet. Mm, eh, muutos voitaisiin tehdä vain eh, ykköstason aloitteen myötä, ja tietysti me vuonna 2018 toteutamme yleisen tarkastuksen. Vastauksena Giegoldin kysymykseen pääoman siirrettävyydestä. Tehän puhuitte tai viittasitte yhden jäsenvaltion tekemään vaatimukseen, joka esitettiin asiantuntijaryhmälle, ja toden tottakin tällainen vaatimusluettelo Lord Hillille ja komissiolle on esitetty. se oli hyvin yksityiskohtainen luettelo. Komissio se luettelo oli sellainen, että delegoidun säädöksen myötä siihen ei voitu vastata. Siitä keskusteltiin asiantuntijaryhmässä ja jäsenvaltiot yleisesti ottaen reagoivat niin, että ne tukivat, tahto, tukivat sitä, että tarkastuksen myötä vuonna 2018 asioita tarkastettaisiin uudemman kerran. Delegoidussa säännök- tässä delegoidussa säännöksessä ei oteta huomioon jäsenvaltion vaatimuksia. Jos tätä tointa tarkastellaan, ja te viittasitte varmaankin pääoman siirtotoimeen, niin tähdentäisin kahta seikkaa. Ensimmäinen on se, että tämä aloite esitettiin pääomamarkkinaunioniin liittyen. Haluttiin välttää sitä, että tulisi disinvestointeja, myyntejä tai luovutuksia, joita saattaisi tapahtua. Tämä on toimi, joka liittyy tähän aloitteeseen. Tässä on tarkoitus tukea PK-yrityksiin investointeja. Ja toinen asia, johon haluaisin kiinnittää huomiota, on se, että tässä on se ainoastaan siirtymä toimesta ja sitä sovelletaan ainoastaan niihin pääomiin, jotka on hankittu tai jotka hankitaan ennen ensimmäinen ensimmäistä 2016 ja tämä on siirtymävaihe, joka voi kestää maksimissaan seitsemän vuotta, eli sovelluksen, soveltamisen kannalta hyvin rajoitetusta ajasta on kyse. Ja tämä liittyy pääomamarkkinaunioniin. Mm, tarkoitus on suosia investointeja pk-yrityksiin. Tätähän korosti myös Hybner Joten toivottavasti tällä tavalla vastasin myös siihen kysymykseen, jonka Hübner esitti. Tämä toimi suunniteltiin, jotta voidaan välttää yhtäkkiset pääomasta luopumiset ennen kuin Solvens 2 astuu voimaan. Ja oltiin sitä mieltä, että sitä tulisi soveltaa myös e-pörssistä noteerattuun pääomaan. Joten PK-yrityksen ja muiden innovatiivisten yritysten pääomaan. Nämähän ovat juuri sellaisia yrityksiä, joihin pääomamarkkinaunionin unionia koskeva toimintasuunnitelmakin haluaa kohdistua. Ja haluaisin myös korostaa sovellusalan muutosta. Sehän tulee hyödyttämään kaikkia vakuuttajia, eurooppalaisia vakuuttajia, ja tämä muutos perustui siihen, että sitä ei sovelleta ainoastaan pörssissä noteerattuun pääomaan. Kiitos. Jopa. Kiitoksia. Haluaisiko jopa lisätä jotain? Olkaa hyvä. Kiitoksia. Puheenjohtaja, haluaisin vastata yhteen kysymykseen herra Foxilta ja kahteen herra Gigoldilta. Era Foxin kysymys sisäisestä luokituksesta. Komissio ei ole vastannut, mutta kerron sitä vähän enemmän niin ei jopa näkökulmasta. Jopa kaksi. Siinä katsotaan sitä, että yritetään luopua liiallista riippuvuudesta luokituksista ja olemme tietoisia siitä, että erityisesti yritykset yrityksissä ja infrastruktuurihankkeissa tällaisen ulkoisen luokituksen kustannus voi olla erittäin merkittävä. Siksi suosituksemme mahdollistaa sen, että hankkeet voivat mennä eteenpäin uudella kalibroinnilla ilman luottoluokituslaitoksen luokitusta. Lisäkriteerejä tarvitaan tässä tilanteessa, mutta mahdollisuus on olemassa ja toivottavasti tämä ainakin osittain vastaa herra Foxin huoliin. Sitten herra Giegoldin kysymykset tästä pääoman siirrosta ja tästä substanssiasiasta. Niin, ei jopa suhde tähän on se, että me luomme teknisen standardin ja panemme sen täytäntöön. Se liittyy erilaisiin menettelyihin. Mm, siksi meiltä ei ole pyydytty neuvoa tästä asiasta, josta kysyitte, nimittäin 2016 pääomat. Ja sitten herra äh, Giegoldin viimeinen eh, kysymys. Minä sanoisin, että hänen alkuperäinen kysymyksen eh, pointtinsa siitä, että tulee lisää monimutkaisuutta, niin se on totta, mutta jos ylimääräinen pääomaluokka otetaan mukaan, niin se lisää monimutkaisuutta ja siksi ei pitäisi olla liian äh, Eh, tarkka tässä, koska sillä monimutkaisuus lisääntyy. Ja huolimatta tästä monimutkaisuudesta eh, on ehkä pointti siinä, että luodaan erillinen pääomaluokka. Ja eh, todistusaineisto on ihan hyvä, mitä tulee infrastruktuurin velkaan, niin tuollaisen velan takaisinmaksu on korkeampaa verrattuna yritysvelkaa yleensä ja lisäksi äm, maturiteetista pidetään kiinni. Ja pääomapuolella on todistusaineistoa siitä, että äh, nämä ovat, toimivat paremmin kuin yleensä pääomaat. Ja siksi on perusteltua se, että on alhaisempi pääoma vaatimus liittyen infrastruktuurihankkeisiin, jos se liittyy, jos siihen liittyvät tiukat riskinhallintavaatimukset. So thank you very much. I... Kiitoksia. Tämä on ollut varsin hyödyllinen kaivattu keskustelu. Mielestäni se, missä tässä puhuttiin, osoittaa selvästi, että on tarvetta lisäkeskusteluille, selvityksille komission ja neuvottelijaryhmämme välillä. Minä ehdottaisinkin, että kun me tietenkin pidämme kiinni tästä vaatimuspyynnöstä, tätä aikaa pidennettäisiin, niin kuitenkin Tulevina päivinä heti järjestämme kokouksen komission ja neuvottelutiimin välillä. Ja sitten silloin toivottavasti kaikki tarvittavat selvennykset voidaan antaa. Ei vain eikä pelkästään tästä delegointisäädöksestä, vaan myös prosessista ja seura- sen seuraavista vaiheista, ymmärtääkseni. Näihin kysymyksiin liittyy enemmän ongelmia. Ja tietysti jos selvennykset ovat riittäviä ja tyydyttäviä, niin silloin parlamentti saattaisi uudelleen harkita tavallista omaa prosessia. Tästä sovimme esittelijän kanssa ja kiittäisin siitä, että tulitte tänne ja odotamme jo sitä, että koko järjestetään mahdollisimman nopeasti. Nyt voimme keskeyttää kestää kymmeneksi minuuttia ennen niin äänestyksiä. Hyvä.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 Dear colleagues, I... Hyvät kollegat, pyydän teitä istuutumaan niin, että voimme aloittaa äänestykset. Me aloitamme koeäänestyksellä, joten äänestys alkaa. Testaamme äänestyskoneita. still a number of colleagues to vote. Osa kollegaista ei vielä ole äänestänyt. Jos haluatte testata äänestyskonetta, niin testatkaa nyt. Vielä kaksi puuttuu. No hyvä on. Ei nyt tietenkään ole pakko testata, jos ei halua, joten Koeäänestys päättyy ja aloitamme äänestykset. Ensimmäinen äänestys on Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan toimikauden jatkaminen. Tämä on salainen lippuäänestys ja äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 41 puolesta, 4 vastaan, 7 tyhjää. Onnittelut herra Enrialle ja sitten äänestämme Eijopan puheenjohtajan toimikauden jatkamista. Salainen äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Onnittelut herra Bernardinolle. Ja sitten äänestämme ESMAn puheenjohtajan toimikauden jatkamista. Salainen äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hyväksytty. Onnittelut herra majorille. Sitten menemme suulliseen kysymykseen kysymys luonnokseen, joka käsittelee Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelyä. Kappale 1, alkuperäinen teksti, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi A, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 3, alkuperäinen teksti, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 4, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kappale 5, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Äänestetään tekstistä näin muutettuna. Lopuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvä. Sitten äänestämme päätöslauselman luonnoksesta joka käsittelee Euroopan talous- rahaliiton viimeistelyä. Kompromissi B osa 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Mikrofoni. Sitten meillä on suullinen tarkistus EFTDltä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 24 vedetty pois. Kompromissi C, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt suullinen tarkistus 2a puolesta vastaan tyhjää hyväks, hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 41 puolesta vastaan, anteeksi, vedetty pois. Kaikki on vedetty pois, joten menen 64 puolesta vastaan. On 43kin vedetty pois. Minulla ei ollut sitä toista. Niin, se riippuu poliittisesta ryhmästä ja listan alkuperästä ilmeisesti. No niin, 64 ei ole vedetty pois, annetaan siitä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 seuraavaksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 95 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 96 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 97 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi G puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 111 on vedetty pois. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen ta- teksti, Jontos kappale 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimmeko äänestää äh, yhtenä ryhmänä Jontos kappaleen kahdeksan asti, kyllä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 9, 10, 11 yhtenä ryhmänä ei. No sitten 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 15 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 16 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi A, puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Johdon kappale A, puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. AA, puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. AB, puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. B. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää ylätty. Tarkistus yhdeksän on vedetty pois. Tarkistus kymmenen. Sitä ei ole vedetty pois puolesta vastaan tyhjää ylätty. Alkuperäinen teksti b yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BA 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty alkuperäinen teksti tuossa kappale C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestämme tästä tekstistä näin muutettuna puolesta koneäänestyksenä, niin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 puolesta, 14 vastaan, 0 tyhjää. Ääne, päätöslauselma on hyväksytty. Sitten menemme Dotsin ja Niedermayerin mietintöön. Hyvää huomenta. 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty osaviitteet yhtenä ryhmänä. on yksi asti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi johdantosan kappaleesta A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi johdantosan kappale B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ylätty. tuossa kappale C kahdessa osassa. Ensimmäinen osa kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi. Joudun tuossa kappaleessa e, e. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 ja 25, ne ovat identtiset. Puolesta, vastaan. Tarkistetaanpa tämä. Vaikuttaa hylätyltä, mutta ettei nosta käsiä tarpeeksi korkealle. Vielä kolme kollega, kaksi kollegaa. Äänestämättä hyvä on. Äänestys päättyy. Hylätty johdanto kappale E, A, kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. 30, 30. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 31 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan. Tarkistetaan 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 34 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, kompromissi, johdantossa kappale G puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, kompromissi, johdantossa kappale H puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, tarkistus 41 puolesta, vastaan. Tarkistetaan 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdan tuossa kappale I, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kappale J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi johdanto-osan kappale K, K kahdessa osassa, useammassa osassa ensimmäinen osa. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. M yhdessä olossa puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta yhdessä osassa, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksy, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 22 puolesta vastaan tarkistetaan ITRE 22, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ylätty. Kompromissi Q. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty. 74 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi on tosen kappale R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äh, Johdon kappale S alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi SA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T useammassa osassa ymmärtääkseni. Ensinnäkin vihreiden suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Kokonainen äänestys päättyy. Hylätty. Sitten meillä on kohta kohdalta asa, äänestys ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten meillä on osainen. Niin, no tarkistetaan tämä toinen osa vihreiden kohtakodalta äänestyspyynnöstä. Äänestys alkaa. Mielestäni se oli aika selvä.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 Äänestys päättyy. Tarkistus 100 puolesta vastaan. Tarkistetaan 100. Äänestys päättyy. Hylätty. 101 niin meillä on alkuperäinen teksti. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Ei, tämä ei ole selvää. Meillä ei olekaan alkuperäistä tekstiä, ei. Niin, 101 puolesta vastaan. Hyväksytty luulisen, mutta tarkistetaan 101. Äänestys päättyy. Ei hylätty. 122 puolesta vastaan. Tarkistetaan 122. Äänestys päättyy. Hyväksytty tarkistus 126 suullisella tarkistuksella vihreiltä. Äänestämme suullisesta tarkistuksesta puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus sellaisenaan puolesta vastaan. Tarkistetaan tarkistus. Sellaisenaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tasapeli, joten hylätty.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 Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 178 suullisella tarkistuksella Aldelta äänestämme suullisesta tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää ylätty sitten äänestämme tekstistä sellaisenaan puolesta vastaan. Tämä vaikuttaa hylätyltä, mutta tarkistetaan, koska kukaan ei nostanut käsiään. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 200. Eikö niin? Puolesta vastaan. Tarkistetaan 200. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantoosan kappale 12 V puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A1 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 tarkistetaan tämä toinen osa. Äänestys alkaa. Niin, minä luin, tätä te sitten puolesta. Pyydän anteeksi. Tämä on nyt toinen osa kompromissitarkistuksesta A1 liitteessä. A1, it's just one. Okay, this okay sorry. So there was no second part because it was withdrawn. Pyydän anteeksi. Tässä ei ollut toista osaa, koska kohta kodotäänestys oli poistettu, mutta se ei ollut minun äänestyslistassani, joten kompromissi on hyväksytty. Piste. Sitten tarkistus 220 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 222. 222 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä kaksi kaksi neljä puolesta vastaan. Tarkistetaan kaksi neljä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sama enemmistö 226 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämäkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 232 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 232. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi A2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. A3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 uudella EPPn suullisella tarkistuksella. saa SND-tarkistus, mutta saimme EPPn suullisen tarkistuksen siihen, niinkö? A, yhteinen. Yhteinen suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 259 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 259. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi A4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2, 8, 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 284 8, 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty luulisin, mutta tarkistetaan Äänestys päättyy. Hylätty. 285 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi A5 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi A6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 294 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 294 äänestys alkaa. Vielä kolme kollegaa, jotka ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi A7 neljässä osassa, eikö vain?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 Äänestys päättyy. Hyväksytty. 303 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 303. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Anteeksi. Täällä oli nyt yksi liikaa. Niin meidän on äänestettävä uudelleen uudelleen, ei vastaan. Minä äänestän itse asiassa puolesta. Niin, vielä kuusi kollegaa, jotka eivät ole äänestäneet. Äänestys on auki. No niin, äänestys päättyy ja se on hylätty tasapelillä. pelillä. 312 puolesta vastaan. 312, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 313 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 314 puolesta vastaan tyhjää hylätty 393 puolesta vastaan tyhjää hylätty 418 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan äänestys alkaa Äänestys päättyy hylätty. Otsikko 1 ja alaotsikko 9a suullisella tarkistuksella vihreältä ja Guelta puolesta vastaan. Hylätty luulisi, mutta tarkistetaan, kun te ette nosta käsiä. Äänestys päättyy, hylätty. Kompromissi B1 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 321 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Kompromissi B2. Ei, ensin meillä on ITRE 24 puolesta vastaan Tarkistetaan ITRE 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi B2 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kol- tarkistus 351 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi B3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi B4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi B5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 369 puolesta vastaan tyhjä hylätty tarkistetaan, mutta kyllä se oli ihan selvä juttu. Tarkistetaan kuitenkin. Äänestys päättyy. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tässäkin meidän on tarkistettava, koska kukaan ei nostanut kättään. No niin, alkuperäinen teksti, osake kaksi ala, osake kuusi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti. Otsikko 2, alaotsikko 6, alustus, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 391 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 391 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi C4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 401 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 402 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 402 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Anteeksi, olit oikeassa. Tämä oli se alkuperäinen ryhmien järjestäytyminen. Niin, 402 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 412 puolesta vastaan. Tarkistetaan 412. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti yhtenä ryhmänä. Meillä on 1, 2, 3, 4 alkuperäistä tekstiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 413 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 414 puolesta yhdessä 415 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi C9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Kompromissi C, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D, 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 428 puolesta vastaan. Tarkistetaan 428. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 429 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Minun on tarkistettava tämä. Koska meillä on yksi vihreä liikaa, vieläkin yksi vihreä liikaa. Hyvä on. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 26 Itreltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty, sanoisin. No, tarkistetaan. Pyydän anteeksi. Tarkistetaan Itre 26. Äänestys päättyy hylätty. Itre 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No niin, nyt sitten, haluatteko tarkistaa? Se oli ihan sama tilanne. No niin, nyt äänestetään tekstistä näin muutettuna. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 45 puolesta, kolme vastaan, 10 tyhjää. Onnittelut esittelijöille. Thank you. No, which one we have to vote now? So, but I need it. Okay. By M. This one. Okei, okay. sorry. The... No niin, tuli tässä uusi ongelma, mutta nyt se on ratkaistu. Sitten äänestetään Balsin mietinnöstä saavutukset ja haasteet rahoituspalveluja koskevan EU-lainsäädännön alla Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hylätty sitten kol... We have to vote amendment 30, yes. Those in favor... 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 153 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 154 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei, 45 puolesta. Ei, ei, kyllä se on ihan oikein. Puolesta vastaan tyhjää hylätty joka tapauksessa. Tarkistetaan nyt sitten sekin vielä. Vote is... Päättyy. Hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi E puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ITRE 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi H puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi I puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi J puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi L puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi M suullinen tarkistus esittelijältä, jonka mukaan panee merkille puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 163 puolesta vastaan tyhjää. Nyt ei näkynyt oikein selvästi. N on hyväksytty sitten 163 puolesta vastaan. Tarkistamme 163 tuloksena, jos alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 166 puolesta puolesta vastaan. Tarkistamme 166, äänestys alkaa. Vote Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi O Äänestyssuunnan tarkistus vihreistä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P. Tähdetty myös suullinen tarkistus Giegoldilta. Ensin tämä tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta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 230 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AD tähdätty suunnan tarkistus Sven Giegoldilta ensin suunnan tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kompromississa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kompromissi AE puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 291 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi AF puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi AG puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi AH puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi AI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 431 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi AJ puolesta va- vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi AK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi AL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi AM puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi AN puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi AO puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 33 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkoitus 360 361 ja 62 kaikki samanlaisia puolesta vastaan tarkistamme tuloksen. Nämä kolme tarkistusta, jotka ovat identtisiä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Alkuperäistä ei tarvitse äänestää. AP-kompromissi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AQ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AR puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 377 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AS puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AT puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. Kompromissi AU, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi AV puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 419 puolesta vastaan tarkistamme 419 puolesta. Anteeksi, jäänyt alkaa. Vielä neljä ääntä tarvitaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti. 44 kappale puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joutasan kappaleen viite. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdesta 14 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus kolme ja neljä samanlaisia puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan. Tarkistamme tarkistuksen viisi. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi A, 2 V. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi AX puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi AY puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty AZ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt me äänestämme tekstissä näin muutettuna äänestyksenä, joka alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 48 puolesta, 5 vastaan, 5 tyhjää. Onnittelemme esittelijää. Okay, now we vote uh, Mosca. Oh, sorry, sorry. Which one do we vote? Pisa, Mosca. Seuraavaksi edustaja Moskan mietintö. Tiisa aiheena kompromissi A kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B Ensin suullinen tarkistus. Äänestämme suullisesta tarkistuksesta kompromissiin B puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestämme tekstistä sinällään kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan. Tarkistamme 25 tuloksen. Äänestys saakaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty tasapeli. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi E puol. Ensisuullinen tarkistus, joka tähän on tehty vihreistä puolesta vastaan tyhjää hylätty teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi G puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi H puole, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää, hylätty tarkistus 65 puolesta vastaan Tarkistamme 65. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi I puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi J puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten koko teksti nimenhuuto äänestyksenä, joka alkaa koneäänestyksenä. Yeah, the opinion, but Okay, vote is closed. Äänestys päättyy. 38 puolesta vastaan, kuusi tyhjää, läpi meni. Onnittelemme esittelijää. Uh, Renato Sor. Nyt äänestämme Renato Soorun mietinnöstä. Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti on aiheena. Kompromissi A, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan tarkistetaan Uskoakseni hylättiin, mutta tarkistetaan kompromissiaan toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväks, hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 10, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 12, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi C. Äänestetään ensin suullisesta tarkistuksesta puolesta, suullisen tarkistuksen puolesta vastaan. Tarkistetaan, äänestys alkaa. <clears throat> Äänestys päättyy. Hylätty oli kompromissi. Kokonaisuudessaan puolestaan, puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tarkistetaan 24 äänestys, 5 siis äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 27 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 28 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 29 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi D, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan Tarkistetaan toinen osa-äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 44 puolesta vastaan tarkistetaan 44 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi E, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolmas osa Ai, tarkistetaan toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan, 66 äänestys alkaa. Vote is closed. Päätty. <clears throat> Hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta vastaan. Tarkistetaan 88 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 89 puolesta vastaan. Anteeksi, mutta en näe teidän käsiään, että täytyy tarkistaa äänestys alkaa. Vote is closed. Ja päättyy. Hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 91 puolesta vastaan ty- tarkistetaan 91, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty on. 92 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sekin, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 95 <clears throat> puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puol- ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 42 puolesta vastaan. 42 äänestys alkaa. Tarkistetaan siis. Kyllä se hyväksyttiin. Kyllä, sitten 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 120 puolesta vastaan Tarkistetaan. Äänestys alkaa 120. Äänestys päättyy. Hylätty 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty 122 puolesta vastaan No, vähän, tuli, vähän jäi epäselväksi, en ole varma näinkö oikein. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty oli yhdellä äänellä. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koko tekstistä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 49 puolesta 8 vastaan 2 tyhjää. Teksti on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Okay. Now we vote. No niin, nyt äänestetään Papadimulisin mietinnöstä EIPstä. Okay, but is I have the, my group, so I yes. prefer to follow this in case you, you yeah. Okay, we vote. Aloitetaan. Lausuntoluonnos, joka koskee Euroopan investointipankkia, vuosikertomus 2014 on kyseessä. Papadimulis on <clears throat> esittelijä kompromissia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan Tarkistetaan toinen osa kompromissista. C-äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä lätty. Kompromissi D. Suullinen tarkistus ensin vai? Kaksi suullista tarkistusta. Ensimmäinen Suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vote is... Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten toinen suullinen tarkistus puolesta vastaan En näe, nyt oikein tarkkaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Uskoakseni se oli hylätty, mutta tarkistetaan nyt. Äänestys päättyy. Kyllä, hylättyhän se oli. Nyt äänestämme itse kompromissista sellaisenaan, siis kokonaisuudessaan kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi E. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. En näe. Tarkistetaan äänestys alkaa toinen osa. Vote Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osapuolesta vastaan. Tarkistetaan kolmas osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 45 puolesta. Vastaan Tarkistetaan 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Mikä? Ai 47. No, selvä. 47 äänestys alkaa. äänsys päättyy. Kyllä hyväksytty. 48 on hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan enpä näe liberaaleja. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ai, se oli hyväksytty. Vote is... Äänestys päättyy. Kyllä hyväksytty oli. Kompromissi F kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätyltä näytti. Niin olin näkevinä niin vähän valoa tuolla, se esti minua näkemästä kuka äänesti. No, No tarkistetaan tämä nyt kuitenkin. Äänestys alkaa. Yeah. The first part... Siis ensimmäinen osa äänestys päättyy. Vote is äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolmas osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G viidessä osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolmas osa puolesta vastaan. Liberaalitko ovat puolesta vai vastaan? Kolmas osa. Tarkistetaan, tarkistetaan kolmas osa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Eli vastustitte. Neljäsosa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää. Hylättyltä näytti, mutta tarkistetaan. Siis 65 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Kyllä vaan. 67 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 68 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 69 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H puol- viidessä osassa ensimmäinen osa. Ensimmäinen osa, mutta ennen tätä suullinen tarkistus äänestetään suullisesta tarkistuksesta. S- ja D-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme ensimmäisestä osasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, neljäsosa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, viidesosa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi I kolmasosassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolmas, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa puolesta, vastaan tyhjää, Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 100 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä äänestys alkaa. We dis, uh, Äänestys päättyy. Hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sa- tarkistetaan 107. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää. Äänestettekö tyhjää? FD on hylätty. 111 puolesta. Ai se oli vedetty pois. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, neljäs osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 105 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 105 äänestys alkaa. Minusta näytti hylätyltä parilla äänellä, mutta... Vielä kolmen pitäisi äänestää. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi eille puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi emme puole, viidessä osassa ensimmäinen osa, puolesta vastaan tyhjää, hyväksyt toinen osa, puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan kuitenkin toinen osa äänestys alkaa. Ahaa, ei oli puolesta. Se on hyväksytty, minä en nähnyt noita käsiä. Hy- hyväksytty tuli. Neli, tämä oli, tämä oli nyt kolmasosa, tämä oli toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty neljäsosa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty viidesosa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi en, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi O puolesta, ensimmäinen osa siis puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty oli. Mennään loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy 48 puolesta 5 vastaan 4 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. I think we concluded our... Nyt olemmekin saaneet pitkän rupeamamme päätökseen. Kiitoksia kaikille ja hyväksyimme koko joukon tärkeitä tekstejä. Kiitos.